mietintö. Kyseessä saavutukset ja haasteet rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alalla. Esittelijä Paltz, olkaa hyvä. Kiitos puhemies esittelijänä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Lodi Hill on täällä paikalla osallistumassa rahoitusmarkkinasääntelykeskusteluumme valiokuntamme laajalla enemmistöllä totesi, että viime vuosien rahoitusmarkkina sääntely on kammattava läpi tarkalla kädellä. Emme tarkoita sääntelyn purkamista, mutta tarkoitamme, että pankki, vakuutus ja muut sääntely kohteet ja sääntely on nyt käytävä tarkasti läpi, jotta löytyy mahdollisia heikkouksia, jos niitä vielä on. Sääntelymme vaikutusten on myös oltava hyvin avoimet ja läpinäkyvät. Kun rahoitusmarkkina ja velkakriisi alkoivat 2007-2008, tarvittiin toimia. Me mm, kriisi mm, nopeudella annoimme vastauksemme, äh, sääntelimme, me rakensimme koko talon uudelleen. Äh, tuli uusia äh, viranomaisia, eu laajuisia sitovia standardeja sekä hyvin kattava pankkiunioni. Mutta tässä kun me nyt tätä rakennustyötä teemme, täytyy katsoa, onko siellä jotain vinoumia, rakennettiinko jossain osin tätä rakennelmaa hätiköiden. Siksi pyytäisin, että komissio tämän vuoden loppuun mennessä toteuttaisi kattavan vaikutusarvion tästä koko kokonaisuudesta, rahoitusmarkkinakokonaisuudesta. Ennen kaikkea haluaisimme tarkastella seuraavia kysymyksiä. Ensinnäkin se, miten olemassa oleva lainsäädäntö osuu maaliinsa. Ei saa käydä niin, että sääntömme ovat keskenään ristiriitaisia tai kumoavat toisensa, niin on oltava myös käytännössä toimivia. Toiseksi lainsäädännön suhteellisuus. Haluamme säilyttää nämäkin markkinat Euroopan unionissa, emmekä halua vaatia liikaa PK-yrityksiltä. Sitten kolmanneksi monimutkaisuus ylipäätään kansainvälisten vaatimusten monimuotoisuus. Me haluamme olla kilpailukykyisiä kansainvälisesti myös tulevaisuudessa ja haluamme, että ääntämme kuullaan, kun Baselin tai Madridin viranomaiset tekevät päätöksiä. Ja neljänneksi sitten kustannushyöty kuluttajille ja sijoittajille. Haluamme, että tuotamme paitsi informaatiomateriaalia, myöskin olemme kuluttajien ja sijoittajien vaatimusten tasolla. Haluamme myös alentaa kynnystä, mitä tulee tuotteiden saatavuuteen. Ja viidenneksi vielä taloudelliset vaikutukset. Mehän vaadimme, että että rahoitustalous vahvistuu siellä, missä se voi antaa myönteisiä vaikutuksia, eli missä se on reaalitalouden palveluksessa. Nämä ovat minulle esittelijänä ja poliittiselle EPP-ryhmälleni niin kaiken kaikkiaan ne keskeisimmät kysymykset, joita ei saa vesittää. Haluamme niin määrällistä kuin laadullistakin analyysiä ja haluamme, että komissio toteuttaa tämän itse yhdessä eurooppalaisten valvontaviranomaisten kanssa. Rahoitusmarkkinasääntelyn tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden vakaus sekä kuluttajien palveleminen. Nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät tavoitteemme. Ja haluamme, että Euroopan rahoitustalous voi hyvin. Ja kun te puhutte pääomamarkkinaunionista, ja jos haluatte sitä elvyttää, niin kaikki rahoitusmarkkina-alat, pankit ja vakuutuslaitokset mukaan on otettava mukaan. Ja siksi komission jäsen Hill haluamme, että vuoden kuluttua, kun tapaamme eh, seuraavan kerran, kuulemme eh, teidän vaikutusarvionne kattavan analyysin. Kiitos. Kiitokset ja nyt komission jäsen Hill, olkaa hyvä. Well, thank you and thank you. Kiitoksia kovasti, että sain mahdollisuuden tulla tänne. Tänä iltana haluan onnitella Baltsia erinomaisesta mietinnöstä ja siitä, kuinka esititte niin selkeästi nämä asiat, jotka ovat tässä vaakalaudalla. Olen sataprosenttisesti yhtä mieltä siitä, että tavoitteena tulee olla se, että laaditaan sataprosenttinen lain, lain lakipuitteisto rahoituspalveluille. Ja on tärkeää, että ihmiset myös tietävät, että tätä lakia tullaan toteuttamaan. Se on oikeasuhteista ja se voi vastata muuttuviin olosuhteisiin. Ja se on nimenomaan logiikkana senkin takana, joka on CMUn pääomamarkkinaunionin toimintasuunnitelman takana. Ja mielestäni tässä ollaan oltu kyllä johdonmukaisia puolin ja toisin pari, pari seikkaa, jotka mietinnössä otetaan joita korostetaan se, että pk-yritykset saavat rahoitusta ja se, että saadaan vakaat lainsäädäntöpuitteet. Ne muutokset, joita olemme saaneet aikaan viime vuosina, ovat vahvistaneet rahoitusjärjestelmää ja nyt on mielestäni korkea aika mm, pohtia sitä, ovatko ne 47 lakia, jotka olemme hyväksyneet, onko niillä ollut vaikutuksia, joita ei ole tarkoitettu on tärkeää, hyvän lainsäädäntöön liittyy se, että lakien säätämisen jälkeen katsotaan, toimivatko lait toivotulla tavalla. Toivottavasti tämän kuun lopussa olemme jo viisaampia siitä, minkälainen lainsäädäntömme vaikutus on. Se auttaa meitä kun pyrimme muuttamaan sataa olemassa olevaa lakia seuraavan viiden vuoden aikana. Ja se tulee vaikuttamaan myös siihen, miten me pohdimme lainsäädäntöä tulevaisuudessa. Ja teidän mietinnössähän tehdään kiintoisia suosituksia tällä alalla. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka on oikeasuhteista, jos me haluamme luoda sellaisen ympäristön, joka on omiaan tukemaan investointeja. Jos lainsäädäntöä voidaan virtaviivaista, yksinkertaista ja jos se siitä huolimatta vielä saavuttaa samat tavoitteet, niin olkaamme valmiita muuttamaan lakeja. Ja mielelläni kerron teille lisää näistä asioista, kun olemme saaneet tarkast- analyysimme valmiiksi. Rahoituksen saamisen helpottaminen pk-yrityksille on yksi eh, mietinnön prioriteeteista ja minä tuen sitä. Jos me haluamme, että yritykset aloittavat toimintansa, kasvavat, luovat työpaikkoja täällä Euroopassa, meidän täytyy parantaa ää, tätä rahoitushihnaa. Se on yksi pääomamarkkinaunionin taustalla olevista ajatuksista. On hyvä, että korostatte sitä mietinnössä. Me olemme ottaneet äkkilähdön. Me olemme jo tehneet ehdotuksia. Muun muassa prospektusdirektiivi on yksi ehdotuksemme ja haluamme myös lanserata uudestaan yksi yksinkertaisen ja avoimen arvopaperistamiskäytännön. Haluamme parantaa luotonantoa pankkisektorilla ja ylipäänsä laajemminkin taloudessa. Neuvosto sai tästä asiasta yksimielisyyden ennätysajassa. Tässä oli vain pari mietintönne pääaluetta, mutta onhan siellä monia muitakin suosituksia. Se on, mielestäni, se on vahvistanut minun uskoani siinä, että jos me teemme jatkuvasti hyvää yhteistyötä, läheistä yhteistyöstä, niin meillä on hieno mahdollisuus hieno säätää, jalosta lainsäädäntöä. Me pitää huoli siitä, että se saa aikaan hyvän tasapainon niin, että kestävyyttä, kestävyyttä voidaan ylläpitää ja voidaan samalla myös pönkittää investointeja kaikkialla Euroopassakin. Kiitokset. Seuraava puhuja edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. komisarzu, Natural... Kiitos puhemies, hyvä komissaari. On luonnollista, että kriisin jälkimainingeissa, kriisi, joka alkoi rahoituskriisinä, niin on otettu hyvinkin paljon uutta rahoituslainsäädäntöä, jotta voidaan siinä varmistaa äh, rahoitustuotteiden ja pankkien varmuus ja että myös makrotaloudellinen vakaus saadaan aikaisesti. Tämä tarkoittaa kustannuksia ja, ja lisää säätelyä joka on monimutkaista. Nyt meidän pitäisi virta viivaistaa tätä, näitä eri kanavia. Ja rehellisesti sanottuna me emme löydä missä vaiheessa näitä amerikkalaisia mittasuhteita. Euroopan komission vihreä paperi päämarkkina, tai vihreä kirja päämarkkinaunionista on tervetullut. Kuitenkin meidän pitäisi jatkossa ottaa huomioon myös kansainvälinen ympäristö. Kilpailukyky kansainvälisellä tasolla tarkoittaa sitä, että pk-yrityksillä pitäisi olla rahoitusta saatavilla, mutta meidän katsoo, miten markkinat toimivat, koska joskus esteiden, esteiden poistaminen on tärkeämpää. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Stolojan. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluan onnitella Paltsia ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet mm, tämän erittäin hyvän mietinnön valmistelutyöhön. Totta on, että viimeisten seitsemän vuoden aikana olemme tehneet mm, todella monia päätöksiä rahoituspalvelualalla. Näin siis kriisin jälkijunissa halusimme rahoitusvakautta suojella, samoin meidän tulee huolehtia kuluttajan suojasta ja tulevaisuudessa äh, tulee äh, estää äh, vastaavan tapahtuminen niin, että EUn veronmaksajien rahoilla ei jouduta maksamaan seuraavien kriisien viuluja. Meidän on nyt katsottava, miltä osin nämä päätöksemme ehkä vaativat korjauksia. Pidän mietinnön ehdotuksia erittäin hyvänä, kun puhutaan esimerkiksi PK yritysten rahoituksen saannista. Kuitenkin kyse on myös niistä esteistä, joita pitkäaikaisilla hankerahoituksella on. Kiitokset seuraavaksi edustaja Tang, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun puhutaan taloudesta, investointeja ei saada, pk-yritykset eivät löydä rahoitusta pankeilta ja pääomamarkkinat ovat alikehittyneet. Nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus stimuloida taloutta niin, että jäsenvaltioiden väliset pääoma liikkuvuusesteet saadaan poistettua. Usein puhutaan mm, siitä, että Yhdysvalloissa pääomamarkkinoilta yritysten rahoituksesta tulee 80 prosenttia ja meillä vain 20 prosenttia, mutta voidaan varmaan myös sanoa, että me emme ole Amerikka. Toki tämä tarkoittaa sitä, että meidän markkinoitamme on kehitettävä, mutta kyllä myös pankkien rahoitusta tulee parantaa, joten pankitkin tulee korjata Äh, ajatellaan vaikkapa liikepankkien sekä säästöpankkien äh, eroja, niin niissä maissa, joissa tämä äh, on hyvin hoidettu, tilanne on myös toimivampi. Baltsin mietinnössä todetaan, että rahoitusalan tulee palvella reaalitaloutta. Se on siis väline eikä tavoite sinänsä. Ja nyt SD-ryhmä tukee tätä mietintöä. Me katsomme, että rahoitusalan on aina oltava palvelija eikä isäntä. Pääomamarkkinaunioni voi toimia vain siinä tapauksessa, että sen eurooppalaiset yhteydet tunnustetaan, eli korjataan pankit ja stimuloidaan innovaatioita. Noin, näin voidaan sanoa autta kasvua sekä työpaikkoja. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Swinburne. Haluaisin kiittää herra Boltsia kovasta työstä ja komissaaria että on myös pidentänyt määräaikoja. Viime, viime vuoden aikana meiltä on tullut valtavasti rahoitusmarkkinoihin liittyvää lainsäädäntöä, niinpä on hyvä katsoa hieman taaksepäin ja katsoa, missä on päällekkäisyyksiä. Herra Valtsin mietinnössä selkeästi tulee ilmi, että tällaista arvioita pitää mennä, tässä arviossa pitää mennä kauemmaksi kuin arvostaminen ja pitää katsoa myös näitä laadullisia ja määrällisiä tekijöitä. Nimenomaan päällekkäisyydet pitää, pitää korjata rahoitusmarkkinainstrumenttienkin instrumenttidirektiivin osalta ilman, että, ilman, että vaikeutetaan pääomamarkkinoiden toimimista. Ja tällaiset yritykset, jotka eivät ole rahoitusyrityksiä, ne eivät saa väärinkäyttää poikkeustapauksia ja tämä on johtanut pitkältikin byrokratiaan, jota ei ollut tarkoitettu sinne rakennettavan. Toivon komission kanssa, että löydetään virallisessa konsultaatiossa oikeita ratkaisuja ja että me pystymme käytännössä käyttämään paremmin näitä, tätä säätelyä. Kiitokset sitten edustaja Jesek. Kiitoksia. Olen tyytyväinen tämän mietinnön tulokseen. Tällä hetkellähän me haluamme siirtyä sääntelystä äh, sellaisen tilanteeseen, jossa voimme äh, korjata lainsäädännön äh, aukkoja niin, että voimme rohkaista muun muassa investointeja ja kasvua Euroopassa. Me, nythän komissio on pyytänyt tekemään vaikutusarvioita laajalti ja kaiken uuden lainsäädännön, siis sellaisen, jota on hyväksytty kriisin jälkeen, niin sen vaikutuksia täytyy erityisen tarkkaan arvioida. Meidän täytyy pohtia sitä, miten Euroopan eri lait rahoitus palveluiden alalla toimivat yhteen. Onko aukkoja, onko porsaanreikiä, onko seuraamuksia, joita ei ole tarkoitettu, onko, ovatko ne vaikuttaneet Euroopan unionin kilpailukykyyn. Meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään tämän lainsäädännön täysimittaisia vaikutuksia. Vasta sen jälkeen voimme alkaa rakentaa vankkaa pääomamarkkinaunionia neuvotteluihin liittyen. Meidän täytyy, jotta voimme varmistaa Euroopan kilpailukyvyn koko maailmassa, me tarvitsemme johdonmukaisen puitteiston, kun teemme yhteistyötä kolmasen maiden kanssa esityisesti usitsien, usitseista puheen ollen. On, meidän täytyy myös tehdä, meidän täytyy harmonisoida tai pitää huoli siitä, että kun me haluamme päästä pois kriisistä, niin sääntely ei estä meitä toimimasta. Useinhan pk-yritykset kärsivät liiallisesta sääntelystä. Kiitos. Next one, de, Mr. De... Kiitokset. Seuraava puhuja edustaja Demasi, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, arvoisa edustaja Baltz. Kyllä nyt Champ korkit paukkuvat lobbarien huoneissa, koska meidän sääntelymme ei toimi. Kun ajatellaan Yhdysvaltain Glass-Steagall Act-lakia, investointia luottopankkien jakamisesta tai erottamisesta, niin se oli 37-sivuinen. Meidän lainsäädäntömme on paljon heikompi, mutta tuhansia sivuja. Ja meidän pankkimme ovat liian suuria, verkottoituneita ja eh, niillä on liikaa valtaa, niitä ei voi päästä kaastumaan. Bernie Sanders, eh, eh, Yhdysvaltain presidenttiehdokas, on sanonut, että split them up, ja olemme samaa mieltä siitä. Burkhard on tehnyt vakavasti otettavaa työtä, ottanut myös meidän huolenaiheemme huomioon. Ja haluan kiittää häntä tästä. Komissio haluaa kuitenkin äh, tällaista synteettistä arvopaperistamista äh, vastauksena. Me emme tätä halua. Me katsomme, että tämä on tilanne, jossa tarvittaisiin todellinen julkinen investointiohjelma, hajautettu pankkijärjestelmä, julkista valvontaa sekä rahoitusmarkkinoiden tiukkaa sääntelyä valitettavasti merkittävin rahoitusinnovaatio on ollut pankkiautomaatti. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Kiikolt, olkaa hyvä. Herra Korissaari, herra Paltz, kollegat. Ensinnäkin tämä mietintö mielestäni on nyt keskittynyt oikeisiin painopisteisiin toisin kuin mitä Rova Swinburne sanoi. Tässä ei vaadita yksipuolista sääntelyn purkamista. Tässä katsotaan tupla sääntelyä ja sitten mitä puutteita on ja koitetaan välttää tarpeetonta monimutkaisuutta, mutta ei yksinpuolisesti haluta sääntelyä purkaa. Ja tässä oikein korostetaan myös sitä, että joissakin tietyissä äh, kohdissa ei ole tehty tarpeeksi, toisista, äh, toisaalla ei ole edistetty oikeasuhtaisesti ja tämä tarvita, tässä tarvitaan uutta arviointia. Ja tietenkin meidän täytyy ajatella tätä koko rahoitusmarkkinakysymystä käyttäjän näkökulmasta. Ja nämä rahoitustuotteet ovat aivan liian kalliita. Ja tässä menee paljon välittäjien taskuun eikä tarpeeksi säästäjän taskuun. Nämä ovat sellaisia oikeutettuja kysymyksiä, joita pitää arvioida. Haluaisin korjata, tai väärinkäsityksen välttämiseksi sanoa, että minusta tämä, tässä mietinnössä on kuitenkin kaksi aukkoa. Ensinnäkin finanssikriisi ei, ei ole vielä ohi, se on nyt vain hieman rauhoittunut. Ja meidän pitää katsoa, että jos on liian paljon pääomamarkkinoita eikä tiedetä, minne, minne niiden pitäisi mennä. Olen samaa mieltä kuin Fabio Timasi. Tätä ei ratkaista sillä, että me jonkun verran pyyhitään finanssimarkkinoita. Ei, vaan meidän pitää tehdä näiden pääomien ylijäämän kanssa jotain muuta. Ja senpä takia pyytäisin, että tämä makrovalvonta – pitää ottaa huomioon koko rahoitusjärjestelmässä. Pitää erityisesti ajatella sitä, että ei luoda uusia riskejä sitä kautta, että ei kestäviä sijoituksia pankkeihin ja vakuutuslaitoksiin luovat uutta kriisiä. Ja nämä ilmastokokoukset pitää myös ottaa huomioon ja odotamme luonnollisesti komission uusia toimenpiteitä. Kiitoksesta edustaja Wolf. John Maynard Keynes. Niin, John Maynard sanoi, että jos pankille on velkaa sata puntaa, mutta jos sille on velkaa miljoonan, niin ei mitään ongelmaa. No, EUn rahoitussääntely kriisissä pankit maksoivat miljardeja, mutta nimenomaan veromaksajilla oli ongelma ja kansalaisilla. Tästä rahoituspalvelusääntelyt estävät tällaista tapahtumasta uudestaan. Se myös korostaa sitä, että rahoitussääntelyn taakkaa täytyy vähentää, koska se tekee Euroopan yrityksistä epä- ei-kilpailukykyisiä. Mutta ajatus siitä, että vähennettäisiin ähm, sääntelyä on yhtä äh, naurettava kuin se, että ähm, e, Britannian pitäisi pysyä eu tai että Lordi Hill äh, tukkisi Brexittiä. Äh, ja tästä syystä niin yhä useammat ja useammat USA-laiset ja UK-laiset rahoituspalveluyritykset ymmärtävät sen, että jotta voimme vapautua EU-sääntelyn kahleista, niin UK on täytyy poistua Euroopasta. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Mono. Monsieur le commissaire, chers collègues. Hyvä komissaari, hyvät komis- äh, kollegat. Valittelen, että että äh, tässä otetaan liikaa äh, asioita. Ensinnäkin pankkien äh, e, e, eriytyminen todella, koska siitä on puhuttu jo 2008 kriisin alusta alkaen. Mitä sitten tulee sääntelyn purkamiseen, niin ei tiedetä, jos ei tiedetä, mitkä ovat nämä riskitoiminnat, niin siihen on turha ryhtyä. Minkä näköinen tämmöinen universaali pankkijärjestelmä voitaisiin luoda, jossa itse asiassa spekuloijat, keinottelijat pelaavat rulettia säästäjien rahoilla ja EPP ja sosialistit haluavat pitää yksityispankit tällä nykyisellään, mutta ne eivät suojele kansalaisia, mutta tämän vuoden tammikuusta alkaen itse asiassa äh, halutaan säästää, mm, suojella näitä, tätä talletus, äh, talletussuojaa. Mutta pankit ovat itse asiassa vain äh, isojen yritysten käsikassaroita. Ja mikä on tällainen mekanismi, joka saa aikaan sosiaalisia kriisiä, kriisejä. Me tavoitteena on, että luodaan tällainen tuottava talous, ja kannatetaan pankkien paisuttamista. Ja se, miten voidaan onnistua tässä, se ei Euro- Euroopalle onnistu reaalitaloudessa. Nimittäin tässä on liikaa kilpailua maailmanlaajuisesti ja Eurooppa ei pysy tässä kilpailussa mukana. Euroopan komissio on katsonut Amerikan suuntaan ja toimii, antaa Lontoon Cityn toimia niiden sääntöjen mukaan. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Morvai. Olkaa hyvä. Jelenlévő Európai Uniós biztos úrnak szeretnék a... komissaari, juuri teille haluaisin puhua tänään. Minulla on teille kysymys. Kun tätä uutta asetusta tarkastellaan kuluttajan näkökulmasta, niin mehän puhumme kolmesta tärkeästä seikasta. Ensinnäkin informaatiosta, laajasta informaatiosta, jota tulisi antaa kuluttajille. Toiseksi, eh, kun puhutaan pankkiireistä, pankkien vastuusta, sekin on mainittu täällä, ja pankkien valvontakin on mainittu täällä. Meidän pitää varmistaa se, että pankkien valvonta on niin ö, eh, tiukka ja lujaa kuin sen pitääkin olla. Ja nyt tämän valossa haluaisin kysyä teiltä, komissari, tiedättekö te, että minun maassani eh, Unkarissa meillä on suuri yhteiskunnallinen ongelma, eikä ainoastaan Unkarissa, vaan monissa muissakin EUn jäsenvaltioissa, nimittäin se, että ihmiset ovat ottaneet luottoja ulkomaalaisina valuuttoina, valuuttaluottoja monia eh, ihmisiä, tällaiset ulkomaan luotot houkuttelivat, he lankesivat tähän ansaan. Eh, no miksi me nyt puhumme kuluttajien, kuluttajille tiedottamisesta hyvin siitä, minkälaista luottoa kannattaa ottaa ja siitä, että pankeilla on vastuuta. Miksi tämä on ikään kuin uusi asia? Mitä uutuutta tässä on? Ja mitä Euroopan unioni voisi tehdä niiden satojen tuhansien ihmisten hyväksi, jotka epähuomiossa ovat ottaneet ö, valuuttaluottoja? Sitten Fernandes. Kiitos oikein hyvää iltaa kaikille. Ensin haluan kiittää kollega Baltsia esittelijää tästä asiakirjasta. Haluan myös kiittää Jonathan Hillia siitä, että hän osallistuu tähän keskusteluun. Tässä nyt tarkoituksena on suunnata komission politiikkaa sekä Euroopan parlamentin työtä tuleviksi kuukausiksi tällä rahoitusmarkkina-alalla. Meillä on kaksi hyvin tärkeää asiaa. Pankkiunioni yhtäältä se on saatettava päätökseen, talletussuojineen päivineen ja sitten vielä pääomaunioni, jonka tarkoitus on auttaa Euroopan markkinoita euroalueen markkinoita, mutta myös euroalueen ulkopuolisia maita saamaan liikkeelle pääomat uusiin investointihankkeisiin. Tässä on kaksi tärkeää asia. Kaksi tärkeää ehdotusta, joista on puhuttu, e, joita en oikein nyt kyllä mm, joista en oikein pidä. Ensinnäkin täytyy e, katsoa, e, miten julkista velkaa käsitellään, kun meillä ei euroalueella ole tästä selkeää kuvaa, niin tämä voisi hajauttaa tai häiritä euroalueen toimintaa. Me haluamme tietää, mitä pankkiunionilla ja pääomaunionilla todella aidosti tarvitaan. Sitten toinen asia. Mm, nyt on siirrytty kohti lisääntyvää sääntelyä. Nyt tarvitaan parempaa sääntelyä, katsoa onko päällekkäisyyttä. Mm, ehkäpä tässä nyt ollaan vielä hyvin kaukana mielestäni mistään ylisääntelystä kuitenkaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Loones, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, haluaisin keskittyä aiheeseen, joka tulevina kuukausina tulee olemaan yhä tärkeämpi, nimittäin meidän säästö säästömme. Jos pankit joutuvat ongelmiin, niin nyt meillä on talletussuoja 100 000 euroon asti. Valtiot ovat tästä vastuussa, mutta tulevaisuudessa pankkien on tarkoitus vastata talletussuojasta. Ja nyt kysyisinkin, että tulevatko pankit sitten käsittelemään meidän säästämiämme, meidän säästöjämme vastuullisesti kaikki pankit Euroopan unionissa tulevat hoitamaan tämän tulevaisuudessa yhdessä. Ja mitä tämä sitten tarkoittaa? Sitä, että Pohjois-Euroopan pankit ovat takumiehinä eteläisen Euroopan pankeille. Vlaamipankki on takumiehenä kreikkalaiselle pankille. Ja nyt haluaisinkin kysyä, miten voidaan välttää, että näin ei tule tapahtumaan. Olin poliittisen ryhmäni varjoesittelijä ja tämä on tärkeä kysymys. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Viegas, olkaa hyvä. O a crise de 2007. E Kiitos. 2007 kriisi oletettavasti syntyi säätelyn puutteesta, mutta tämä on väärä diagnoosi. On syntynyt sellainen illuusio, että rahoitusmarkkinoita voidaan, voidaan pitää kurissa ja että voidaan jollain tavalla valvoa korkoja ja että myös työntekijöiden korkoja suojellaan. Mutta kuitenkaan tämä järjestelmä ei ole toiminut, niin kuin vähän aikaa sitten on nähty Äh, valvontamekanismin äh, puutteet. Portugalissa ne kävivät selkeästi ilmi äh, ja, ja valvojatkin katsoivat, että jotkut pankit ovat liian isoja, että niitä ei voi antaa kaatua. Ja se, siitä syntyy, että jotain ainakin tehdään, vaikka itse asiassa kaikki on tämmöistä vain näkyvää näyttää, näyttää siltä, että jotain tehtäisiin, vaikka ei mitään tehdäkään, koska pankkijärjestelmää ihan loidaan liikaa. No- edustaja Borgetsio ei liene salissa, joten seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Gil. Olkaa hyvä. Arvon komissaari, edustaja, ensinnäkin haluaisin onnitella tästä mietinnöstä. Mielestäni tässä on saatu aikaan oikea tasapaino, rahoitus lähteiden välillä ja toisaalta sille, että otetaan huomioon rahoituspalvelusääntelyn vaikutus Euroopassa. Meidän täytyy paikata porsanreikiä ei yli säännellä. Kiinasta oppimamme läksyt ja rahoituskriisistä oppimamme läksyt eivät saa unohtua. On tärkeää muistaa nämä asiat. Ja tämä pääomamarkkinaunioni ei tule olemaan mikään yleislääke tai ihme ratkaisu, joka ratkaisee mm, kaiken ja tuo muassaan kasvun, mutta se voi auttaa löytämään vaihtoehtoisia rahoituslähteitä ei ainoastaan muutamassa jäsenvaltiossa, vaan kaikissa jäsenvaltiossa. Haasteet, joita teillä komissaari on, liittyvät siihen, että voimmeko me puhua rahoituspalveluunionista paikasta, jossa pääoma voi liikkua vapaasti niin, että kansallisen lainsäädännön kerrokset eivät estä tätä liikkumista. Ei, emme oikeastaan. On tärkeää, että puututte tähän asiaan, koska muussa tapauksessa EUn investointirahoista tulee pisara valtameressä verrattuna Amerikan vastaaviin varoihin. Pitkän aika välin lähestymistä vaan tärkeää, ja siksi tämä prospektusehdotus on sellainen, että sen täytyy tarjota todellinen portti pääomamarkkinoille ja sen täytyy olla tehokas ja kohtuuhintainen ja sitä täytyy myös toteuttaa asianmukaisella tavalla. Se pitää mukana myös investoinnin turvallisuuden. Ennen kuin katso, otamme näitä puhujalista ulkopuolisia puheenvuoroja, Muistuttaisin, että olemme pahasti aikataulusta myöhässä. Täällä on seitsemän puheenvuoropyyntöä. Voin kuitenkin myöntää vain viisi puheenvuoroa. Muuten aikataulu taulusta joudutaan vieläkin pahemmin sivuraiteille. Joten se, ensimmäisenä edustaja Maleti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. tervetuloa komissaari Hillille ja onnittelut esittelijälle tästä mietinnöstä. Nämä julkistetut toimet ovat tervetulleita ja oletan, että näiden arvopaperistamismarkkinoiden kehitys tarkoittaa sitä, että PK-yritykset pääsevät helpommin pääomaan tai saavat helpommin pääomaa ja uskon, että kansallisella ja Euroopalla tasolla pystytään lähentymään, jotta eurooppalaiset yritykset sellaisissa maissa, joissa pääomamarkkinat eivät ole niin kehittyneitä, voidaan hyötyä suuremmista Euroopan rahoitusmarkkinoista. Tietenkään emme saa unohtaa, että jäsenvaltioiden pitää tehdä tietysti oma osansa, niiden pitää täytäntöön panna rakenneuudistuksia, jotta voidaan parantaa yrittäjyysilmastoa ja pk-yritysten pitää saada tukea rahoituskeinoin. Signor Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Pousekark. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem špatně rozuměl uh, oslovení. Uh. Kiitoksia, puheenjohtaja. En oikein ymmärtänyt tapa, jolla äänsitte nimeni. Niin, haluaisin tukea tätä mietintöä, joka on nyt edessämme, koska kun olen perusteellisesti sitä lukenut, eh, olen tullut siihen tulokseen, että se heijastelee kyllä aika realistisesti Euroopan rahoituspalveluiden tilannetta. Tämä osoittaa sen, eh, että Euroopan ja USAn tilanteet ovat hyvin erilaisia. Me tarvitsemme eh, investointivarmuutta. Meidän täytyy varmistaa eh, innovaatiot teollisuudellemme ja rahoitussektorillemmekin. On tärkeää, että tämä, tämä politiikka ei jää vain välineeksi. Sen täytyy johtaa todellisiin vaikutuksiin nimittäin siihen, että markkinoita voidaan säännellä paremmin. En ole yhtä mieltä yhden vasemmistokollegani sanojen kanssa. Hän ei tukenut markkinoiden sääntelyä, mutta samanaikaisesti hän on pahoillaan siitä, että pankkijärjestelmä ei ole keskitytty. Mielestäni nämä kaksi asiaa menevät äh, käsikädessä. Kiitos sitten edustaja Marias. Kiitos puhemies. Ongelma on kyllä tässä nyt erittäin merkittävä erityisesti ajatellen kreikkalaisia kuluttajia. Pankit on nyt uudelleen pääomitettu veronmaksajien kansalaisten rahoilla. Ja nyt itse asiassa tästä syystä valtionvelka on kasvanut entisestään. Yli 10 euroa joutuu nyt maksamaan esimerkiksi tilisiirrosta, samoin nämä luottokortti maksut ovat hyvin korkeat ja kaikki transaktiot maksavat, vaikka itse asiassa asetustekstin mukaisesti muun muassa luottokorttien vuosimaksujen tulisi olla huomattavasti alhaisemmat. Mm. Olemme itse asiassa nyt nähneet, kuinka sairas tämä järjestelmä on. Ja meillä on Kreikassa äh, laki siitä, että ne, jotka eivät pysty maksamaan, äh, joutuvat kadulle. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Jakovcic. Olkaa hyvä. Cilj je dobro postavljen. Želimo... Kiitos puhemies nyt meillä on hyvä päämäärä. Me haluamme saada säilyttää nämä pääoma markkinaunionin ja alatavoitteet ovat myös selvillä. Harutaan parempaa rahoitusta kuluttajille, sijoituksia, parempia mahdollisuuksia pk-yrityksille ja pääsyä rahoituspalveluihin. Eli nyt tavoitteet ovat kohdallaan. Meidän pitää kuitenkin vielä oppia omista virheistämme. Ja rahoituskriisin virheistä pitää nyt oppia. Varsinkin se, mitä pankit aikaisemmin tekivät kansalaisille. Tämmöinen tyypillinen pankkien tekemä petos. Ajatelkaa kaikkia eurooppalaisia, jotka ottivat lainan esimerkiksi Sveitsin frangeina. Tämä on suoraa petosta ja tämä pitää jatkossa välttää. Kiitokset seuraavaksi edustaja Soltes, olkaa hyvä. Rahoituskriisi on edelleenkin Euroopassa se jyllää edelleen Euroopassa ja sen vaikutukset ovat näkyvissä. On hyviä uutisia, on huonompia uutisia. Kaikki riippuu siitä, mihin suuntaan katsoo. Mutta kansalaisemme eivät ole nähneet paljonkaan parannusta ja sama pätee pk-yrityksiin. Eli kaikki, mistä, se mistä me puhumme, se, että pitää muuttaa lainsäädäntöä, täytyy saada rahoitusmarkkinat, No, kaikesta tästä me meidän täytyy muistaa, että tär- analy- analyysit ovat tärkeitä, muuten emme saa päästyä eteenpäin. Meidän täytyy pohtia kuluttajaa, kansalaista, ei ainoastaan pankkeja ja suuria rahoitusalan toimijoita. Keitä me palvelemme? Pankkeja vai todellista sektoria kuluttajia? Kiitos. Muistut Taisin äh, nyt, äh, että kaikki eivät äh, aikataulusyistä voineet saada puheenvuoroa. Artiklan 162 kaksi mukaisesti voitte toimittaa puheenvuoronne kirjallisesti. Kiitos ymmärryksestä ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen. Olkaa hyvä. Mr. Chairman, thank you. Um... Kiitos puhemies ja kiitos tästä hyvinkin laajasta keskustelusta, jota käytiin. Siinä keskistyttiin mietintöön ja monet näistä kommenteista osoittavat kuinka ainutlaatuinen Euroopan rahoitusjärjestelmä on. Ja tietenkin se ei ole tarkoitus sinänsä. Me tarvitsemme vahvaa rahoitussektoria Euroopan elpymisenkin takia se antaa rahoitusta yrityksille, jotta ne voivat kasvaa ja luoda työpaikkoja ja antaa kansalaisille sitä varmuutta, jota voivat, voivat käyttää esimerkiksi valmistuessaan eläkkeelle tai valmistautuessaan eläkkeelle tai, var, tai sairauden varalla. Ja senpä takia tarvitaan lainsäädäntöä, joka perustuu joka oppii tästä eh, finanssikriisin opeista. Ja niin kuin herra Palt sanoi, eh, tämän säädösten pitänyt toimia niin kuin se on tarkoitettu toimivan. Kyse ei ole tästä ikään kuin näiden uudistusten arkkitehtuurista, jota nyt on otettu käyttöön käyttöön, vaan nyt pitää kysyä, että kun ylläpidetään rahoitusvakautta, niin me emme heikennä investointeja Euroopassa, jotta pysyisimme kilpailukykyisinä ja, loisi, ja täällä luotaisiin työpaikkoja. Ja tässä kysymys kuuluukin tasapainosta koskekin tasapainoa. Meidän pitää ajatella kilpailukykyä maailmantasolla ja sitten toisaalta miten me voimme saada kuluttajien luottamuksen kasvamaan. No, me etsimme nyt näyttöä ja todisteita, johon tämä mietintökin perustuu. Ja tässä vaiheessa, parin viikon kuluttua me olemme saaneet riittävästi näyttöä. Me emme tietenkään äh, ennakoi mitään, vaan toivon, että me saamme riittävän yksityiskohtaista tietoa siitä, miten lainsäädäntö toimii, mitä yhteyksiä on, onko päällekkäisyyksiä, onko aukkoja, joita pitää täyttää. Ja toivon, että me saamme riittävän yksityiskohtaista tietoa ja sen pohjalta sitten teemme oman analyysimme ja suosituksemme. Ja kun ne ovat valmiita, niin mielelläni keskustelen niistä teidän kanssanne ja teen jatkossa parlamentin kanssa mielelläni yhteistyötä, jotta me pääsemme näistä kansallisista esteistä yli ja voimme saada luotua eh, eurooppalaiselle pääomalle todelliset eh, yhtenäismarkkinat. Kiitokset. Ja nyt vielä lopuksi esittelijä Valts. Olkaa hyvä. Mikrofoni. Eikö se päällä ole? Kiitos puhemies. Haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan tässä keskustelussa tänä iltana. Nämä puheenvuorot olivat erittäin hyödyllisiä. Tämä äh, on meille kaikille tärkeää. Mehän olemme tehneet viisi vuotta hyvin intensiivistä lainsäädäntötyötä äh, ja nyt äh, näkyvissä sitten pääoma markkinaunioni. Ja nyt on kyllä hyvin korkea aika tarkastella tähän astista työtä ja pohtia, tarvitaanko siihen tiettyjä parannuksia. Olen tyytyväinen siihen, että komissio hillin johdolla on jo ottanut näitä ensiaskeleita. Ja nyt täytyy sitten katsoa, että Euroopan parlamentin kuuleminen toteutuu täysimääräisesti. Ja kun puhutaan omaa direktiivistä, toteaisin, että sekin sisältää kyllä aikamoisen yksinkertaistamispotentiaalin, erityisesti ajatellen ihan pieniä yrityksiä ja keskisuuria samoin kuin rahoituslaitoksia. Ekon valiokunta aivan perustellusti vaatii, että säännöllisesti ainakin vuosittain tarkastellaan sitä, onko, ovatko, onko lainsäädäntö suhteessa vaikutuksiinsa. Eli tarvitsemme vaikutusarviota, myös hyvin kattavaa vaikutusarviota. Tähän astinen lainsäädäntö on varsinainen tilkkutäkki ja nyt täytyy tarkastella sen kaikkia osia ja niiden yhteen sopivuutta. Ja tätä varten tarvitaan myös sääntelyalalla parannuksia. Haluamme, että komissio oikeuden omaavana huolehtii pankkivalvonnan koordinoinnista, läpinäkyvyydestä sekä yhteistyöstä lainsäädännössä ylipäätään. Kun puhutaan ihan teknisistä vaatimuksista, niin on oltava suhteessa hyötyyn ja kuitenkin myös käytännössä toimivia. Ja mm, Kyllä minä, arvoisa komission jäsen Hill, luotan nyt paljon teidän käsinne. Kiitos. Hyvä. Tämä keskustelu päättyy. Äänestys toimitetaan huomenna. Nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan.